koskee jäsenvaltiota kautta koko linjan. Te olette velkaa ihmisille sen, että teillä on varasuunnitelma. Kertokaa meille, onko teillä sellainen. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Kalpelj, minuutti.